Tämä on sellainen asia, joka meitäkin valmisteli liittymiseen Euroopan unionin ja sen yhtenäismarkkinoille. Ja me olemme olleet hyvinkin osallistumishaluisia tässä ja hyvin tarkkaavaisia niin, että olemme voineet tehdä yhteistyötä eri alan toimijoiden kanssa. Kiitoksia. Äänestys on päättynyt ja istunto keskeytetään. Jatkamme kello 15.